Sitten pöytäkirja 16. helmikuuta pidetystä täysistunnosta on saatavilla. Onko siihen huomautuksia? Ei ole, joten edellisen täysistunnon pöytäkirja on hyväksytty. Sitten oikeusasioiden valiokunta on kokouksessaan 1.3.2012 työjärjestyksen artiklan kolme mukaisesti tarkistanut uusien jäsenten mandaatit, todennut ne päteviksi. Eli Nikos Chrysolegos, mandaatti alkaa toinen helmikuuta, Phil Benion 6. helmikuuta ja Rova Emer Costello, hänen mandaattinsa alkaa 15. helmikuuta on alkanut. Nämä voitaneen hyväksyä, huomautuksia ei ole, selvä. Mandaattien pätevyys on vahvistettu. Sitten herra Roger Helmer.